Good afternoon everybody. Hyvää iltapäivää. Tässä on Nuija. Mutta enpä taida. Tervetuloa. Toivottavasti teillä on ollut erinomainen kesätauko. Voimmeko hyväksyä iltapäivän esityslistan? Siinä, kiitos. puheenjohtajan ilmoitukset. Muistutan teitä, että tämä menee livenä verkkoon. Päivityksiä komissioehdokkaiden kuulemisista. Viimeisten tietojen mukaan minua on pyydetty pitämään aikaa vapaana valiokuntien puheenjohtajien kokousta varten keskiviikkoiltana, jonka jälkeen toivottavasti tiedämme, keitä ehdotetaan komissioon ja minkälaisissa tehtävissä. Ja jos, näin jossakin vaiheessa keskiviikkona aamupäivällä. Ja sitten puheenjohtajan, valiokuntapuheenjohtajan kokous on setvimässä välisiä ristiriitoja ja koordinaattoreiden puolesta lähetin kirjeet parista mahdollisesta alueesta sekä puheenjoht- valiokuntapuheenjohtajan kokouksen puheenjohtajalle ja puhemiehelle. Tarkoituksena oli sen takaaminen, että kuluttajan suoja saa arvoisensa aseman komissiossa ja että se otetaan vakavasti ja varmistaakseni, että valiokuntamme on kuulemisissa, joissa käsitellään sisämarkkinoihin liittyviä laaja-alaisia kysymyksiä, kuluttajan suojaa, sisämarkkinoiden määritelmä on muut, IMKon kompetenssi on muuttunut tulle mandaatilla. Ja sitten on pari aluetta, joissa olemme olleet yhteistyössä Ekonin kanssa ja sitten Itren kanssa – Ja sitten kansainvälinen kauppa. Heti kun tiedän, koska kuulemiset järjestetään tai todnak järjestetään, tulen kertomaan teille kaikille siitä. Tiedän, että aikaisemmin tämän valiokunnan jäsenet olivat monituisissa kuulemisissa mukana. Ja tiedän, että se aiheuttaa kaikille pahasti aikataulupaineita. Rohkaisen teitä kuitenkin yrittämään ja tulemaan paikalle. Tämä on hyvin tärkeä osa parlamentin vastuuta. Itse tiedän, että minulla oli hyödyllistä viisi vuotta sitten olla useammassa komission jäsenen kuulemisessa, että pääsi vähän mittailemaan ja vertailemaan ehdokkaita – mikä antoi paremman yleiskuvan ehdokkaasta. Ah, yes, on, on e-meetings. Uh, Sitten e-kokoukset. Mehän olemme paperiton valiokuntaa Löydätte paperit e-meeting-sovelluksen kautta. Kaikki varmaan tiedätte siitä. Jos ette, kysykää sihteeristöltä. Voisi olla hyvä mahdollisuus tarjota avustajille, saada vähän koulutusta tuosta. Edellisten kokouksien pöytäkirjat. Onko kysymyksiä? Sitten hyväksytään. Siinä se. Sitten äänestykset. Ensimmäinen äänestys koskee koordinaattoreiden valtuuttamista. Varmasti tiedätte, mistä on kysymys. Tämä on 205.2 mukainen menettely, se valiokuntien puheenjohtajilla on oikeus antaa koordinaattoreiden kokouksille valtuudet tehdä päätöksiä valiokunnan puolesta erityisesti esittelijöiden nimeämisen suhteen ja äh, mietintön kohdentamisen suhteen. Ja valiokunta voi päättää delegoida lisävaltuuksia koordinaattoreille. Kaikki, jotka kannattavat tätä. Tämä on muodollisuus. Elektroninen äänestys. So can you get your voting cards in? So all those in favor puolesta. Uh, uh, 21 people still to vote. 21 vielä äänestämättä. I still need three more people who've got their voting cards in. Kolme vielä äänestämään. Or I'll close the vote. Äänestys on päättynyt. So that's 25 and 20. Miten tämä meni? 24 puolesta yksi tyhjää, kolme vastaan hyväksytty. Ja sitten kieliprofiilin hyväksyminen. Huomattaisin, että aikomuksemme on saada mahdollisimman suuri sali jotta voisimme saada tulkkauksen kaikista 22 tarjolla olevasta kielestä. Tämä on aie. Pyydän sihteeristöä varmistamaan vielä kerran, että tarvitsemme kaikkia 22 kieltä. Että meillä on jäseniä, jotka puhuvat kaikkia 22 kieltä. Olisi hyvä. Jos ette tarvitse, niin ottakapa yhteyttä. Ja sitten yksi asia. Jos huomaamme, että tulkkausta tulee jäsenille, jotka eivät säännöllisesti tule kokoukseen, niin kenties he voisivat, jos he eivät aio tulla kokouksiin, jos ovat ainoa jäsen, joka tulee paikalle, ehkä se voisivat antaa tiedon sihteeristölle. Ja emme pidä tulkkeja, kun heitä ei tarvita mutta tulen aina tämän vaan varman päälle, että tulkkaus on paikalla, koska on todella tärkeää, että ihmiset kuulevat, mitä sanomme, ja että ihmiset kuulevat viestimme omalla kielellään. Kiitoksia uskonjohtajan sanoihin ja vakuutukseen, mutta se perustelu on minusta erikoinen, että jos tulkkaus riippuu huoneen koosta, eihän näin voi kerta kaikkiaan olla. Ja, ja koska pienessä huoneessa voi olla monimutkaisia lainsäädäntöehdotuksia ja isoissa huoneissa voi olla vaatimattomimpi, että, että se periaate, minkä puheenjohtaja tuossa sanoi, että pidetään huolta, niin siinä pitää pysyä, että se varmasti on näin, että ei sitten jostain säästösyistä valiokunnan kokouksia siirretäkin pieneen, huone- pieneen huoneeseen, niin ei tarvikaan laajaa tulkkausta. As I've said, I'm going to ask that all of our meetings... Kuten sanoin, tulen pyytämään, että kaikki kokoukset pidetään isoissa tiloissa, jos 22 kieltä tarvitaan ne niin uskon, että näin on. Uskon, jäseniä tai varajäseniä valiokunnasta kaikilla kielillä, mutta tehdään tuplavarmistus. jos kaikki valiokunnat pitävät samaan aikaan isoja huoneita, silloin saattaa tulla ongelmia. Tulee esittämään siis tämän pyyntön. Toivon, että haluatte, toivon, että aktiivisena jäsenenä saatte puhua kielellänne, kielellä, jota ihmiset puhuvat, joita edustatte, koska me edustamme kuluttajia. Ja he heidän täytyy voida kuulla sitä, mitä me sanomme. Ich möchte noch ein äh, weiteres Argument. Vielä toinen argumentti kieliin. Eihän ole ainoastaan paikalla täällä jäseniä valiokunnassa, vaan myös kansalaiset haluavat seurata kokouksia. Varsinkin kun kokous on netissä, niin täytyisi todellakin huolehtia siitä, että kaikki kielet tulkataan niin, että kansalaiset voivat osallistua meidän keskusteluihimme. Me puhumme vaalitaisteluissa aina siitä, että me haluamme tuoda Eurooppa-politiikan lähelle ihmisiä, ja sitten me kuitenkin lähdemme leikkaamaan nimenomaan tästä kohdasta, eli rakennamme tällaisen seinän Kiinan kielien kohdalla. Eli sen vuoksi täytyy huolehtia kielistä, koska ainakin jos me haluamme parantaa meidän hyväksy, sitä, että ihmiset hyväksyvät meidät helpommin. This is not about cuts and savings and Kysymys ei ole säästöistä, vaan siitä, että käytetäänkö kieliä salissa, puhuvatko jäsenet niitä. Ymmärtääkseni haluatte taata, että tämä tulkataan kaikille 23 kielelle, vaikka kieltä ei käytetä. Tämä on hieman erilainen näkökulma mutta mietin, miten parhaiten hanskaisemme tuon. Mutta kuten aluksi sanoin, me pyydämme valiokunnan puolesta ison huoneen 22 kieltä. And Mrs. Metsola. Grazie ħafna nixtieq nibda billi ngħid eh, nirringrazzja lilek tal-fatt li um, ser tagħmel kull sforz biex ikollna kull lingwa um, Kiitoksia näistä ponnistuksista te olette tehnyt puheenjohtajana. Olen ollut vuoden ajan Euroopan parlamentin jäsen ja nyt näen muutoksia sen suhteen, että maltan kieltäkin tarjotaan joissakin valiokunnassa, mutta sitten taas otetaan pois tietyistä toisista. Minun käsittääkseni IMKO-valiokunta on tärkeä valiokunta Maltan kansalaisille. Meillä on kaksi jäsentä kuudesta viiden vuoden ajan tässä valiokunnassa ja haluaisin todeta, että Maltalla on paljon kansalaisia, jotka seuraavat meidän toimintaamme tässä valiokunnassa internetin kautta. Siitä syystä koska yksi kolmasosa Maltan edustajista on täällä paikalla, mutta se myös siksi, että webstreamin kautta Maltan kansalaiset seuraavat meitä, niin tämä on meille erittäin tärkeä asia. Kiitos ja tiedän, että Malta on listalla tässä 20 kielen regiimissä ja 18 kielen regiimissäkin. Vähän lisätietoa, millä sain juuri tällaisen nootin. Meillä on isompi huone vahvistettu sovittu seuraavaksi lokakuun kokoukseksi 5.6. marraskuuta, mutta 17. marraskuuta, 3. ja 4. joulukuuta. Meinataan tällä hetkellä, me olemme menossa 20 kopin, me 22 kopin huoneeseen. Kyseenalaistamme tämän ja katsotaan, mitä voidaan tehdä, mutta teemme parhaamme, että tulkasal. Latvia ja Viro olisivat ne kaksi kieltä, jotka tippuisivat. Voitteko kertoa koordinaattorilla, onko täällä erityisiä pulmia tämän kanssa? Voidaanko äänestää tästä noin, noin ne varauksine? So we're voting on the approval of the linguistic. Eli kielivalikoiman hyväksyntä elektronisesti. Four more. Two more. One more. Done. So that is carried with those caveats. Hyväksytty noin ne varauksineen. Sitten koordinaattoreiden suositus koskien keskeneräisiä asioita ja niiden validoimista tässä on seitsemän asiakokonaisuutta, jossa täysistunnossa hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä kanta, ja tämän päätöksen pohjalta voimme aloittaa neuvottelut ja kolmikantaneuvottelut ja edistää näitä asioita. Hyväksyisittekö näiden seitsemän keskeneräisen asian paperit eteenpäin koordinaattoreiden suosittelemalla tavalla puolesta? Äänestys alkaa. close that vote. That's carried. Hyväksytty 28, puolesta kaksi tyhjää. No sitten talousarvioäänestys. Toteaisin, että talousarviomenettely on ollut vaalien vuoksi poikkeuksellinen – ja esittelijät ja varjastelijat ovat joutuneet tekemään valtavasti työtä lyhyessä ajassa. Siksi jotkut tarkistukset niistä äänestetään kirjallisen menettelyn pohjalta, eikä niin kuin normaalisti. Tätä täytyy vähän miettiä uudelleen tulevaisuudessa. Tämä ei tarjoa tavanomaista mahdollisuutta keskustella talousarviosta keskustelin esittelijän kanssa ja sitä mieltä, että menettely ei ole ihanteellinen, mutta vaalien vuoksi, ja kun parlamentti ei ollut kokoontunut, ja talousarvion aikataulun vuoksi näin piti edetä. Haluaako joku puhua, joka tämän kanssa on työskennellyt, vai äänestetäänkö heti? Thank you. Uh, Mrs. Chairman, and uh, thank you to all. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myös kaikille niille poliittisille ryhmille ja varjoesittelijöille, jotka ovat tehneet kovasti työtä tämän eteen. Minulla annettiin kaksi viikkoa aikaa kirjoittaa tämä luonnos, joka äh, siis äh, vaaliaikataulun vuoksi. Ja minun mielestäni teimme hyvin yhteistyöhakuisesti työtä. Olemme olleet samaa mieltä monista asioista, joista on kovasti hyötyä. Joissain tarkistuksissa taas ei, me emme voineet tukea niitä mutta olet ehdottomasti aivan oikeassa siinä, että ensi vuonna meillä on enemmän aikaa. Ja yksi niistä asioista, jonka haluan ottaa esille tulevaisuutta silmällä pitäen, on, ovat nämä pilottihankkeet. Yksi niistä tänä vuonna, ja olen kiitollinen tuesta, jonka se on saanut. Se koskee PK-yrityksiä ja digitaalista ohjelmaa. Se on erittäin tärkeä asia kuluttajaoikeuksissa. Ja ensi vuonna sitten Pilottihankkeelle myönnettävä erillinen budjettikohta on tärkeä asia, jota meidän täytyy kaikkea, poh- kaikkea pohtia IMKossa ja sitten viedä eteenpäin sitä rakentavalla avoimella tavalla, jotta voimme vastata niihin ehdotuksiin, jotka vastaavat budjettivaliokunnan vaatimuksiin ja jotka mahdollisesti sitten hyväksytään. Eli on tärkeää katsoa, miten voimme viedä näitä pilottihankkeita yhteistyöhaluisesti eteenpäin. Niitä, jotka hyväksytään budjettivaliokunnassa. Ja haluan kiittää niitä, jotka ovat työskennelleet tämän asian parissa tähän mennessä. Odotan innolla käytävää keskustelua ja äänestystä. Kiitoksia. Maria Grappini. Mulțumesc mult, doamnă președintă, așa cum... Pre... Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Kuten eh, Catherine sanoi, aikataulu oli todella tiukka, mutta haluaisin ottaa esiin periaatteellisen asian. Olen työskennellyt eh, hyvin pitkään budjettien parissa, olin myös valtiovarainministerinä, ja minusta on hyvin tärkeää tehdä seuraavan seuraavalla kerralla asiat toisella tavalla. Niin, että otamme huomioon kaikki ne ponnistelut, mitä jäsenvaltioissa on tehty esimerkiksi PK-yritysten kohdalla. Me tarvitsemme toimenpiteitä, joilla voimme ratkaista ongelmalliset asiat. No, Minun ehdotukseni ei voi tuottaa tähän nykyisen budjettiin luonnollisestikaan mukaan, mutta seuraavana vuotena haluaisin pitemmän keskustelukauden ja niin, että voisimme ottaa mukaan uusia pilottiprojekteja. Mikäli vanhat pilottiprojektit eivät toimi, niin se merkitsee sitä, että meidän täytyy tehdä uusia, toimia innovatiivisesti käydä lävitse ne ongelmat, joita PK-yrityksillä on esimerkiksi rahoituksen saaminen, julkiset hankinnat ja niin edelleen. Näitä asioita ei ole ratkaistu vielä. Meidän täytyy tehdä enemmän yhteistyötä paremmalla tavalla komission kanssa ja toimia myös pragmaattisemmin näiden toimenpiteiden parissa, joita meidän on hyväksyttävä, niin että meillä olisi todellisia toimenpiteitä, joilla olisi tuntuva vaikutus elämässä. Can we move on to the vote, then? Voidaanko äänestää sitten? Ensin äänestetään nipussa 35 kirjallisen menettelyn mukaista asiaa poliittisten ryhmien sovimuksen mukaan puolesta. To vote. Can I see what the ECR whip is on that? mitä ECRn puoluepiiskuri siellä voisi näyttää. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Se on käsitelty. 34 vastaan, ei tyhjää. Ja tässä on esittelijän suullinen tarkistus ensin. Everybody happy with the oral amendment? We vote that by... Käykö suullinen tarkistus? Näyttäkää kädenhuuto. Äh, kättä. Hyväksytty. Tarkistus yksi tarkistukseen. ensimmäinen osa on rauhan noppaus ja suullinen tarkistus hyväksyttiin. Sitten lopputarkistus puolesta vastaan kaatui. Tarkistus kaksi ja vedetty pois kolme puolesta vastaan. Neljä puolesta vastaan viisi puolesta, sorry, siis edellä hyväksytty nyt puolesta vastaan, hyväksytty. 345 siis hyväksytty ja loppuäänestys lausunnosta tarkistettuna. Five more to vote. Viisi vielä puuttuu. Okay, let's close the vote. 28. puolesta, 4 vastaan. Ei tyhjää. Hyvä. Kiitos. Seuraavat kokoukset. kello 9 ja kello 3 keskiviikkona 24. syyskuuta, torstaina 25. syyskuuta on yhdeksältä kokous, jossa todennäköisesti äänestetään. Mutta kello kolmeksi suunniteltu kokous ei liene tarpeen enää näissä oloissa, joten voitte rukata aikatauluja palataan näihin komission ehdokas kuulemisiin heti kun mahdollista. Ja nyt jatkamme kokousta suljettuun ovin. Hei lehdistöä. Tapaamme ulkoasuhteiden päätjohtaja François Le, Le Bain.